vuoden 2007 uudistuksen jälkeinen aika. Esittelijä, olkaa hyvä, neljä minuuttia. Kiitos, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen on jo hyvin myöhä. Minä aion puhua ihan lyhyesti ja haluaisin kiinnittää huomiota tähän merkittävään ehdotukseen, koska meillä on niin paljon tuottajaorganisaatioita jäsenvaltioissa. Tosin jäsenvaltioiden välillä on eroja järjestäytymisasteessa ja tuottajaorganisaatioiden määrässä, joten lähtökohta on erilainen eri jäsenvaltioissa. Järjestäytymisasteen kasvattamisen pitäisi kuitenkin olla etuusia kysymys nyt unionissa hedelmä- ja vihannesalalla erityisesti. Me olemme saaneet Birminghamin yliopistosta tutkimustietoa, jossa on esitetty oikeudellisia esteitä järjestäytymisen tielle. Ja myös täytyisi yksinkertaistaa hedelmä- ja vihanneslainsäädäntöä. Erityisesti kyse on tuottajaorganisaatioiden varainkäytöstä ja ja erityisesti työntekijöiden, pätevän työntekijäkannan palkkaamisen hankaluus. Eli todellakin tarvittaisiin nyt henkilöitä, jotka osaisivat auttaa näissä esille tulevissa hallinnollisissa ongelmissa. Ja lisäksi tarvitaan myös innokkuutta ja koordinoitua kriisin torjuntavälineiden käyttöä erityisestikin, samoin kuin kasvi, samoin kasvinsuojelusääntöjen yhtenäistä soveltamista. Nyt esimerkiksi Venäjän kriisissä on pyritty toimimaan johdonmukaisesti ja Euroopan unionin täytyisi tukea tämän Venäjän kriisin vuoksi kaikkia niitä maataloussektoreita, jotka ovat kärsineet Venäjän pakotteista. Täytyy pyrkiä suojaamaan tuottajia epäreilulta kilpailulta erityisesti täytyy pyrkiä suojaamaan pieniä tuottajia. Suuret tuottajat, suurten tuottajien toiminta ja suurten markkinaketjujen toiminta on valitettavaa. Lisäksi täytyy kiinnittää huomiota myös sukupolven vaihdoskysymyksiin. Myös nuorten pitäisi nähdä maatalousala kiinnostavana tulevaisuuden alana ainoastaan 7 prosenttia. Unionin maanviljelijöistä on tällä hetkellä alle 35-vuotiaita, eli meidän täytyy nyt saada maatalous paljon kiinnostavammaksi myös nuorten piirissä, jotta nuoret lähtisivät tälle alalle. Minä voisin tässä puhua vuosikaudet aiheesta, mutta on jo kovin myöhä, joten jätän puheenvuoroni tähän ja huomenna äänestämme. Kiitokset tästä teille Melo. Ja sitten aloitamme menettelyn ilman puheen luetteloa ja ensiksi Petir, olkaa hyvä. Predsjednice, prije svega čestitam e, zastupniku Nunu Melun. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää Meloa tästä erinomaisesta mietinnöstä. Meidän täytyy yksinkertaistaa sekä eurooppalaisia että kansallisia menettelyitä äh, tuottajaorganisaatioiden rekisteröimiksi. Tarvitsemme myös ähm, kannustimia tuottajajärjestöille, koska niiden tarkoitushan on parantaa maataloustuottajien kilpailukykyä ja neuvotteluasemaa. Järjestäytymisaste on edelleenkin alhainen, vain harvat tuottajat ovat tuottajajärjestöjen jäseniä ja siksi eivät voikaan suoranaisesti hyötyä EUn järjestelmästä. Toisaalta hedelmien ja vihannesten tuonti lisääntyy, kun taas paikalliset tuottajat kohtaavat epäreilua kilpailua. Tämä tilanne on aivan liian mutkikas myös Kroatiassa ja siksi pyytäisinkin maatalousministeriä toimimaan. Ja from Zulika, olkaa hyvä. Sitä, euh, to strengthen the position of producer. Niin, tuottajaorganisaatioiden roolia pitäisi vahvistaa jakeluketjussa ja luoda myös rajat ylittävää yhteistyötä organisaatioiden välillä. Tämä on tärkeä aloite. Tuottajaorganisaatiot ovat unionin maatalouspolitiikassa merkittävä tekijä ja tällaiseen pitäisi rohkaista kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa järjestäytymisaste on edelleen alhainen. Uskon, että ne voivat puuttua myös epäreiluun kilpailuun jakeluketjussa ja kiinnittää huomiota myös hintoihin. Venäjä kauppasaarto on vaikuttanut erityisesti hedelmä- ja vihannesalaan, ja tämähän jatkuu vielä seuraavanakin vuonna, ja tästä täytyisi nyt komission ryhtyä toimiin, kunnes markkinatilanne saadaan taas tasapainotettua ja miettiä, minkälaisia rangaistuksia Venäjää vastaan otetaan käyttöön. Kiitokset. Ja sitten Maria olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Kasvi, hedelmä ja vihannes ala on hyvin, hyvin vakavasti joutunut kärsimään Venäjän pakotteista ja nykyisellään myös tämän vuoden heikot ilmastolosuhteet ovat vaikuttaneet hedelmien ja kasvatukseen, samoin kuin suurte, suurten jakeluketjujen toiminta. Erityis palkkiot on, olisi otettava käyttöön ja mietittävä uusia mahdollisuuksia 1,5 miljardin euron menetykset on nyt jo kirjattu, joten hedelmä- ja vihannesalan tuottajia täytyy tukea, koska tuetta uusia tuottajia ei alalle löydy. Gospođo predsjedavajuća, Kiitos, puheenjohtaja. Äh, herra esittelijä, haluaisin kiinnittää huomiota pariin seikkaan, jotka äh, jota sivusitte mietinnössä, ovat molemmat aika lähellä minun sydäntäni. Teidän pyrkimyksenne äh, tehdä Euroopasta laatutietoisempi, mitä tulee heavy sektorin se on erittäin tärkeä tavoite ja periaate. Haluaisin, että, nämä alkuperäistuotteet otettaisiin mukaan tähän niin, että niiden alkuperä voitaisiin turvata. Tämä on aika vahva kortti Euroopan kädessä. Ja toinen seikka on mahtavaa, että nuoria yritetään innostumaan hedelmä- ja viljelysektorista vihannesviljelysektorista. Se on erittäin tärkeä maataloutemme tulevaisuuden kannalta. situation Viegas, olkaa hyvä. Ah, Tämä tilanne on paradoksaalinen. Tuottajien määrä vähenee, mutta kulutus on sekin VTOn suositusten, suosituksia alempi. Tuottajajärjestöt ovat erittäin tärkeitä. Niiden avulla voita, me voisimme osoittaa enemmän joustavuutta tunnustamalla ne ja tarvi, meidän täytyy myös tukea niitä enemmän. On tärkeää, että tukikelpoisia menoja todella tuetaan, jotta tuottajat pysyvät hengissä. Kun me uudistamme tätä järjestelmää, niin meidän täytyy muuttaa markkinoiden rakennetta. Muchas gracias, señora Kiitos puhemies. Minä haluaisin onnetella Meloa tästä mainiosta työstä. Tämä mietintö on hyvin merkittävä ja siitä käy selvästi ilmi, minkälaiset ongelmat hedelmä- ja vihannesalalla jylläävät erityisesti kolmansien maiden epäreilu kilpailu, koska siellä tuotetaan hedelmiä ja vihanneksia sellaisissa ilmastolosuhteissa ja myös sellaisin työehdoin, joita Euroopassa ei yksinkertaisesti ole ja maksetaan aivan kur kurjuuspalkkaa suurin piirtein alalla työskentelijöille. Näin unionin tilanne on erittäin mm, ikävä ja meillä ei ole edes riittävästi tuotantoa. Meidän täytyy ryhtyä riittä, nopeasti toimiin, koska muussa tapauksessa nuoret vain pakenevat maaseudulta. Hyvä komission jäsen, kävitte juuri äskettäin Valensiassa minun maassani ja näitte, miten mainiota työtä siellä on tehty, miten tuottajaorganisaatiot toimivat. Kohta tämä työ valuu hiekkaan, jos mitään nopea, kiireellisiä toimia ei komission puolelta heru. Kiitokset. Ja vielä lopuksi Arnot, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Uh, I will... Kiitos puhemies. En jäänyt tässä pohtimaan yleistä maatalouspolitiikkaa, sen maatalouspolitiikkaa sen yhteisemmin, yleisemmin, koska yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä, että jäsenmaissa näistä kuitenkin ymmärrettäisiin parempia päätöksiä tehdä. Muutama seikka, pari esille kuitenkin ensinnäkin esittelijälle kehut siitä, että yksinkertainen on kauneinta. Mitä, mitä yksinkertaisemmat käänteet, niin sen helpompi on viljelijät saada asiaan vihkiytymään. Mutta olen itse parin viime viikon aikana olen äh, tavannut äh, nuoria ja, ja heidän käsityksiään viljelystä. Äh, monet ovat kiinnostuneita, mutta eivät pääse mukaan. Ja sitten toinen vielä yksi seikka, että lapset ja nuoret eivät saa tarpeeksi vihanneksia ja hedelmien syödäkseen. Siinäkin on valtiovallalla tekemistä. Olemme Eh, esimerkiksi se, mitä pannaan lasten eh, ruokapakkauksiin, lounaslaatikoihin mukaan, näkyy myöskin sitten no-, nostattavan kiukkua. Pitäisi käyttää porkkana eikä keppiä tässä. Merci. La parole. Kiitokset ja seuraavaksi Hogan komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puhemies. Haluan kiittää edustaja Meloa tästä mietinnöstä. Se antaa minulle mahdollisuuden puhua ainakin joistain niistä asioista, joita ähm, vihannes- ja hedelmäalasta on sanottu. Monet viittasivat Venäjän kauppasaartoon ja tämä osoitti, kuinka haavoittuvainen sektori on. Tässä on kyse äh, tuotteista, jotka pilantuvat nopeasti. Ja minä tutkin tätä asiaa tällä hetkellä, pohdin, mitä me voimme tehdä, voidaanko me auttaa tuottajia. Tämä osoittaa myös sen, että on erittäin tärkeää, että tuottajajärjestöt ovat vahvoja, jotta voivat tällaisiin odottamattomiin tilanteisiin puuttua. Meidän täytyy, ja tuottajaorganisaatiot olisivat yhdessä vahvempia myös muun muassa vähittäismyyjien kanssa neuvoteltaessa. Ja siksi Siksi olen iloinen Melon mietinnöstä sen osalta, kun siinä puhutaan, kuinka tuottajaorganisaatioita voitaisiin tehdä vetovoimaisemmiksi ja vielä vahvemmiksi. EUn hevi regiimi on komission agendalla. Juncker on pyytänyt minua keskittymään tähän asiaan, jotta voisimme eh, yksinkertaistaa järjestelmää entisestään mandaattimme 12 ensimmäisen kuukauden aikana. Ja tuottajajärjestöjä tulisi eh, parantaa, niistä tulisi tehdä vetovoimaisempia vähentämällä byrokratiaa. Komissio aikoo tänä vuonna yksinkertaistaa hevisääntöjä, eh, ne, niitä sääntöjä, jotka sisältyvät komission tason lainsäädäntöä. Tällä tavalla saamme selkeämmät oikeudelliset puitteet. Vaikka emme perustekstiin ehkäpä haluakaan tehdä muutoksia, niin ainakin operatiiviset ohjelmat ja tuottajajärjestöt ovat edelleenkin järjestelmän kulmakivi. Meidän täytyy kuluttajajärjest- tuottajaorganisaatioita ja niiden yhdistyksiä Ähm, niiden toimintaa helpottaa. Ja siitä puhutaan myös sekundaarisessa lainsäädännössä. Kun ajatellaan äh, elintarvikeketjua, sekin on meidän agendallamme. Äh, on selvää, että jos kauppakäytänteet ovat epäreiluja tai neuvottelukäytänteet ovat epä, epäreiluja, niin meillä ei ole minkäänlaista keinoa lainsäädännöllä puuttua tähän, mutta nyt tähän asiaan on haluttu puuttua, erityisesti UK ja Espanjassa. Äh, silloin kun edeltäjäni äh, oli komissiossa, hän jo äh, käsitteli näitä asioita, joista tänäänkin on puhuttu. Tämä liittyy nimenomaan epäreiluihin kauppakäytänteisiin. Komissio on pyytänyt elintarvikeketjua äh, noudattamaan itsesääntelyä ja kaikki ovat sopineet hyvistä käytänteistä ja tietysti sopimusjärjestelyistäkin. Eri sidosryhmät toteuttavat myös vapaaehtoista järjestelmää. Valitettavasti kaikki toimijat elintarvikeketjussa eivät osallistu siihen tällä hetkellä. Komissio ei aikoo arvioida tämänhetkisiä epäreiluja käytänteitä tämän vuoden loppuun mennessä ja tehdä johtopäätöksiä siitä, mihin kannat, toimiin tulee ryhtyä. Olemme iloisia tästä parlamentin aloitteesta, olen iloinen tästä mietinnöstä, koska se on omiaan rikastuttamaan meneillään olevaa keskustelua hevi-asioista. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitokset. Ja näin keskustelu päättyy ja asiasta